Ja collega's, mag ik, mag ik wat... Hyvät kollegat, haluaisin nyt jatkaa kokousta. Hyviä uutisia. Rivellini. Äänestyksemme päivämäärä on nyt lyöty lukkoon maanantaina illalla 26.9. Strasbourgissa. Me varaamme suuren salin, jossa on 20 kelle tulkkaus. Eli äänestämme teidän mietinnöstänne Strasbourgissa 26. agenda. Kirjoititteko? Ja, ab, abemus papa. Meillä on siis paavi. Habemus papa. Habius paapam, ja. There was Witteruk. No niin, puhuitte oikein viisasti. Sitten kohta viisi esityslistasta. Tämä on nyt hiukan ongelmallista, koska tämä on minun oma mietintöni ja minä olen täällä puheenjohtajana. Tai siis kyse on omasta lausunnostani, joka koskee julkisia hankintoja. Teille lienee annettu kopioita äänestyslistasta. Olen nyt katsonut näitä tarkistuksia. Toivottavasti suositukseni miellyttävät teitä. Olen hiukan tyytymätön tarkistuksen kuusi toiseen puoliskolle. Minulla on ö, muutamia epäilyksiä tarkistuksen 20 osalta. Konsoliinon hän oli tällä vielä hetki sitten, mutta nyt hän on häipännyt. No, me kuitenkin puhuimme tästä asiasta keskenämme. Ja jollei kenelläkään ole mitään kommentoitavaa, niin varmasti voimme aloittaa äänestyksen. Jos ei ole kysymyksiä, niin aloitetaan äänestys. Oma tekstini, kohta 1, tarkistus 1. Ehdotan, että äänestämme kättä nostamalla. Jos äänesty, äänestystulos on selvä, ei sähköistä äänestystä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi, A-tarkistus, tarkistus kaksi Mulder, Itälä, etc. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme Ivanovalta. Tämä liittyy tarkistukseen neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5 ja 6 voidaan ottaa yhdessä. yhdessä ja äänestämme molempien puolesta. Haluatteko erillisen äänestyksen? Kolmonen ja nelonen puolesta, niistä äänestettiin siis, ne äänestettiin läpi. Sitten viisi ja kuusi, ne ovat identtiset, mutta erillinen äänestys. Ensimmäinen osa, aina sanaan corruption, puolesta, vastaan, tyhjää. Hiukan tiukka tulos. Tarkistetaan sähköisesti äänestys alkaa. Ja päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli toinenkin osako raukeaa vai miten tämä meni? Toinen osa pyytää komissiota aina sanaan procedure saakka puolesta vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. Kohta kaksi. A-tarkistus 7. Budgetisilta puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 90 kohtaan 4 Paksasilta ja imbraasisilta ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää. Aika tiukka tulos, tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Tulos on, että se hyväksyttiin. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13. Se onkin hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 Aila Sendriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5a, kohta tarkistus 15. No, tarkistetaan 14. Minä luulin, että meillä oli täällä liberaali EPP-enemmistö, mutta ei ehkä ollutkaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukka tulos, mutta hylätty. Mutta ihan, ihan hyvä, että pyysitte tarkistusta. 15. Uusi kohta 5a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 Itälä, Parts, etc. puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19. Se raukeaa, koska 18 hyväksyttiin. Kaksikymmentä. Tarkistus toista osaa, siitä ei äänestetä, koska kolmonen hyväksyttiin, tai siis koska 18 hyväksyttiin. Eli nyt kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan sähköisesti. Eli kolmas osa tästä tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt pyytäisin, että äänestämme sähköisesti loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. kolme ääntä annettu. 23 puolesta. Ei yhtään tyhjää, ei yhtään vasta-ääntä. Kiitokset. Ja onnittelut esittelijälle, kuten sanotaan. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohta kuusi. Jälleen kerran Parts taas ja lausunto. Tällä kertaa vihreästä kirjasta ALVstä. Meillä on 20 tarkistusta. Jos joku haluaa puhua näistä tarkistuksista ennen kuin alamme äänestää, ai ei, no hyvä, aloitamme äänestyksen. Kohta yksi tarkistus yksi. Valsitis puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni enemmistö EPP äänesti vastaan, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. 12 puolesta 10 vastaan. Hyväksytty. Nyt menemme eteenpäin. Tarkastus 2 Imbrasilta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää Liberaalit ja EPP äänestivät vastaan. Läheltä piti. Tarkistetaan sähköisesti kolme. Äänestys alkaa. Omerilla ei näytä olevan äänestyskorttia, hän äänesti vastaan. Ai, löytyy kortti. Hyvä. 24 ääntä annettu. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kaksi tarkistus neljä ja viisi yhdessä. Voidaan äänestää erikseenkin neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3 ja tarkistus 6 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kohta 4 tarkistus 9. Tai oikeastaan 9, 7 ja 8 voidaan yhdistää. Ei äänestetä niistä erikseen. 9 puolesta vastaan. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. No sekin oli aika tiukka. Tarkistetaan sähköisesti. Kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 on hylätty. 6 kohta, tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 11. Tämäkin voitaisiin yhdistää, mutta erikseen sitä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta. Toistan puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut ihan selväksi, tarkistetaan sähköisesti. 12 senderiltä. Kaksitoista. Sähköinen tarkistus. Äänestys on nyt päättynyt. Hylätty. Kohta kuusi. Tarkistus 13 Mülleriltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 14 Paksasilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 15 kohtaan 8 puolesta vastaan tyhjää. Yksi EPP vastusti, mutta hyväksyttiin. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18. Cheskovalta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 19. Tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, No, aika monta tyhjää ääntä täytyy tarkistaa sähköisesti, koska en nyt ihan saanut selkeää kuvaa tuloksesta. 19 Cheskovalta. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jälleen kerran hyväksytty yksimielisesti. Eli näin voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. ja onnittelut esittelijälle. Kiitos, kiitos. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kohta seitsemän. Tässä on kyse tutkimuksesta, jonka teetimme ja jonka teki Glomair ja Sands niistä läksyistä, joita voidaan oppia liittymistä edeltävästä rahoituksesta Bulgarialle ja Romanialle. Meillä on täällä vieraanamme herra Ackerman. Hän on valmistellut meille PowerPoint-esityksen ja annan hänelle nyt mahdollisuuden esittää tämän esityksensä. Thank you very much. Kiitoksia. Eli tämä tutkimus tehtiin joulukuusta 2010 maaliskuuhun 2011 ja raportti esiteltiin maaliskuussa. Ja tässä on kolme osiota. Ensimmäinen osio liittyy tavoitteisiin ja metodeihin. Se on aika lyhyt. Sitten seuraavat kaksi tulokset ja siihen, siitä, mitä on opittu ja mitä suosituksia voidaan tehdä. Eli tavoitteet. Tarkoituksena oli ymmärtää, ovat kokemukset Bulgarian ja Romanian liittymisestä siirrettävissä muihin maihin. Ja tämähän oli tarkoituksena siirtää tätä, näitä kokemuksia muihin maihin. Ja nyt me keskitymme siihen, mitä olemme oppineet erityisesti kahdesta asiasta liittymistä edeltävien rahastojen hallinta Bulgariassa ja Romaniassa ja sitten liittymistä edeltävien varojen vaikutus rakenne- ja kohesiorahastojen hallintorakenteisiin. Sitten toimintatapa. Se oli standardin metodi, eli meillä oli tutkimusta ja tutkimme asiakirjoja, liittyen maihin, jotka liittyivät EU-hun vuosina 2004 ja 2007. Sitten meillä oli nettikysely, eli ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokaskaiden maiden edustajia haastateltiin. Sitten kuulimme 36, 23 sidosryhmää Bulgariasta, Romaniasta, Kroatiasta, Islannista ja komission osastoilta. Ja meillä oli kaksi tapaustutkimusta Kroatiasta ja Islannista. Sitten tulokset. Näistä kuvista näkyy, kuinka paljon rahoitusta on annettu ennen liittymistä Bulgarialle ja Romanialle vuosista 2003 vuoteen 2007. Ja nämä keltaiset palkit vasemmalla osoittavat, kuinka paljon varoja annettiin kunakin vuonna, ja vihreät palkit oikealla osoittavat, kuinka paljon näitä varoja sitten käytettiin. Eli kaiken kaikkiaan Romania sai noin puolitoista miljardia tänä aikana ja 95 prosenttia siitä käytettiin ja Bulgaria sai noin puoli miljardia ja siitä noin 86 prosenttia käytettiin. Eli jos nyt katsomme tätä käyttöastetta vuositasolla, Romanian osalta se oli hyvin vakaa vuosina 2003-2007, mutta Bulgarian osalta tämä, tässä oli paljon enemmän vaihtelua käyttöasteessa 2006, vain 60 prosenttia varoista käytettiin. Sitten vertasimme tätä käyttöastetta näiden maiden tilanteeseen vuonna 2004. Ja tässä on tehty nyt taulukko, ja viitearvona on liittymisvuosi, ja sitten katsomme, mitä tapahtui sitä edeltävänä neljänä vuonna ennen EU-jäsenyyttä. Romanian kaavio tässä on hyvin samanlainen kuin vuonna 2004 liittyneillä mailla, eli käyttöaste on hiukan noussut liittymisvuonna, kun verrataan vuoden 2004 maihin. Mutta Bulgarian osalta voidaan nähdä, että tämä käyrä on hyvin erilainen ja se on alle keskiarvon niihin maihin nähden, jotka liittyivät EU:hun vuonna 2004. Ja kuten sanoin, liittymistä edeltävänä vuonna tämä käyttöaste romahti huomattavasti. Me havaitsimme tiettyjä rakenteellisia esteitä, joka liittyi liittymistä edeltävien varojen hallintaan. Ehkä tärkein on julkisen hallinnon poliittisen luonteen muutos. Sitä ei täysin ymmärretty EU:ssa tai komission osastoilla. Ja tämä johti epärealistisiin odotuksiin sen suhteen, mitä voitaisiin saada aikaan lyhyessä ajassa. Riittävästi ei ajateltu muutosprosessin hallintaa. Ja hyvin paljon korostettiin maksuja eikä niinkään vaikutuksia. Ja tämä ei koske ainoastaan ehdokasmaita, vaan myöskin komission yksiköitä ja myöskin valtuuskuntia. Ja tämä nyt ei ole kovin yllättävää, koska kaikki, jotka olivat mukana, olivat valtavien paineiden alaisena käyttää näitä liittymistä edelleviä varoja. Rakenteet, joilla näitä varoja hallinnoitiin, olivat, niissä ei ollut riittävästi resursseja ja usein viime, minu, viime hetkellä ennen määräaikaa piti käyttää näitä varoja. Ja tällä oli vaikutuksia sitten täytäntöönpanoon ja näihin varojen käytön vaikutuksiin. Komission yksiköissä on huomattu, että hankkeiden ei ole haluttu antaa epäonnistua. Ehkä komission edustajat olivat vähän liikaa mukana näiden projektien hallinnassa. Ja heilläkin oli paineita sen suhteen, etteivät hankkeet saaneet epäonnistua. Ja tällöin tietysti kätkettiin järjestelmän virheitä ja heikkouksia, mutta eikä kaikesta opittu oikealla tavalla. Oppimista ei tapahtunut, eikä komission yksiköissä eikä näissä ehdokasmaissa tapahtunut riittävästi oppimista näiden varojen käytön suhteen. Ehdokasmaissa sidosryhmiltä kuultiin, että siellä oli ja vieläkin on epäluottamusta virkamiehen ja poliitikkoihin, ja tällöin virkamiehet luottivat hyvin paljon sääntöihin. Sähkö, säännöt olivat välillä liiankin monimutkaisia näiden liittymistä edeltävien varojen käytön suhteen. Sitten alakohtainen valvonta ja arviointi oli yleisesti ottaen aika heikkoa. Ja hallinto- ja valvontarakenteet eivät pelkästään inhimillisten resurssien osastot, vaan muutkin rakenteet olivat hyvin heikkoja ja riittämättömiä näiden tehtävien toteuttamiseen. No tämä lähtökohta, jolloin alettiin käyttää näitä edel, liittymistä edeltäviä varoja, näissä kahdessa kyseisessä maassa järjestelmät olivat niin erilaisia kuin EUn jäsenvaltioissa. Kummassakin maassa oli paljon paineita tehdä nopeita muutoksia, jotta sillä pystyttäisiin panemaan täytäntöön näitä liittymistä edeltäviä varoja EU-sääntöjen mukaisesti. Sitten inhimilliset resurssit olivat suuri este näiden varojen hallinnoinnin osalta. Ja ensinnäkin palkat olivat alhaiset, ihmisiä nimet, tehtiin poliittisen perustein hyvin usein. Ja ihmisten resurssien hallinnointi yleisesti ottaen oli kurjaa. Ja hall- muutoksen hallinnointia ei ollut pidetty riittävän tärkeänä. Ja erityisesti Bulgariassa hyvin paljon pätevää työvoimaa on lähtenyt maasta jo 90-luvulta lähtien. Sitten, miten nämä varat vaikuttavat rakenne- ja kohesiorahastojen rakenteisiin. Tiettyjä esteitä havaittiin. Hallinnollinen kapasiteetti ensinnäkin oli aika huonoa, eikä silloin pystytty täysimittaisesti hyödyntämään käytössä olevaa rahoitusta. Koordinoinnissa oli ongelmia, eri instituutioiden välillä, joiden piti tehdä yhteistyötä. Rahoitushallinnointi ja valvontarakenteet olivat aika heikkoja, ja erityisesti komission yksiköjen raportteissa puhutaan hyvin usein ongelmista, erityisesti Bulgariassa, mitä tulee sananvastaisuuksien havainnointiin ja oikaisemiseen. Kummassakin maassa oli ongelmia kun kyse oli laadukkaiden hankkeiden toteuttamisesta. Ja myöskään siellä oli vaikeuksia säätää lakeja, jotta täytettäisiin rakenne- ja kohesiorahastojen vaatimukset. Alue- ja oli ongelmia, ja tässähän puhuttiin tästä NATS-luokittelujärjestelmästä. Ja sitten rakenne- ja kohesiorahastojen hallintorakenteet itsessään olivat ongelmallisia – vastuuta ei ollut allokoitu riittävästi eikä myöskään raportointi ollut kunnossa. Ja kummassakin maassa oli ongelmia kumppanuusperiaatteen täytäntöönpanossa, jotta kaikki, joiden tuli olla mukana, oli myöskin täysimittaisesti mukana ohjelmointivaiheessa. Ja kuten aikaisemmin totesin, valvonta ja arviointi oli heikkoa liittymistä edeltävien varojen hallinnoinnin osalta, mutta komissio on osoittanut myöskin, että hyvin hidasta tapaht- edistymistä on tapahtunut, mitä tulee rakenne- ja kohesiorahastojen varojen käyttöön. No en nyt käy tätä listaa kokonaan läpi, mutta me olemme ottaneet esille tiettyjä asioita Bulgarian ja Romanian osalta verrattuna Puolaan, ja siellä oli monia asioita, joissa Bulgaria ja Romania olivat pahemmissa ongelmissa – mutta myöskin oli muutamia asioita, joissa jompikumpi tai kumpikin maa pärjäsi paremmin kuin Puola. Ja tämä huolimatta siitä, mitä aikaisemmin mainitsin, esimerkiksi, että lainsäädäntöpuitteiden laatiminen rakenne- ja kohesiorahastoille oli ongelmallista. Mitä tulee yhteisrahoitusrakenteisiin ja menettelyihin, nämä kaksi maata pärjäsivät paremmin kuin Puola. Ja samalla tavalla, kun mietittiin kansallisten ja alueellisten instituutioiden puitteita ja roolia, ja vaikka arviointi- ja järjestelmä on aika heikko, ilmeisesti kummassakin maassa oli vähemmän ongelmia kuin Puolassa. Sitten vähän tilastotietoja liittyen liittymistä edeltävien varojen tehokkuuteen, rakenne- ja kohesiorahastojen hallinnon rakentamisessa. Käytetty indikaattori tässä on se, kuinka paljon prosentuaalisesti hyväksyttiin näitä hallintorakenteita 3. marraskuuta 2009 mennessä. Esimerkiksi Romanian osalta 75 prosenttia oli hyväksytty. Ja sitten rakennerahastojen maksuasteet vuonna 2009, se on toinen indikaattori, jota olemme käyttäneet. Ja Bulgarian osalta nähdään, että se oli 9 prosenttia ja Romanian osalta 10 prosenttia. Nämä eivät kuitenkaan ole alhaisimpia maksutuslukemia. Esimerkiksi Alankomaissa oli 7 prosenttia. Ja sitten vuoden 2010 lopussa tilanne oli hiukan erilainen. Bulgaria pääsi jo 15 prosenttiin ja Romania oli hiukan vähemmän kasvanut 13 prosenttiin. Mutta huomattavaa on, että muiden jäsenvaltioiden osalta maksuosuus oli noussut huomattavasti enemmän. No sitten on tiettyjä onnistumisia huolimatta suurista ongelmista ja puutteista. Ohjelmia ja pro- projekteja otettiin kehitysvälineiksi ja tämä oli menestys, kun ajatellaan mikä oli näiden kahden maan lähtökohta, kun alettiin tätä rahoitusta myöntää. Ja ongelmia oli myöskin saada mukaan eri sidosryhmiä. Puhuin tästä kumppanuusperiaatteesta aikaisemmin, mutta kuitenkin katsottiin, että sidosryhmien osallistuminen oli kuitenkin huomattavasti parantunut verrattuna rahoituksen alkuvaiheeseen. Ja vaikka rahoitushallinnan ja valvonnan osalta oli puutteita, kun verrataan alkutilanteeseen, niin tilanne oli kyllä huomattavasti parantunut. Myöskin täytyy huomata, että avoimuus oli lisääntynyt ja että jo myöskin julkinen vastuullisuus keskus- ja alueviranomaisten tasolla. No sitten heikkouksia tehokkuudessa, mitä tulee rakenne- ja kohesiorahastojen hallintorakenteisiin. Yksi ongelma oli se, että komission raporteissa puhutaan hyvin vähän siitä, mitä merkitystä tällä liittymistä edeltävällä tuella oli. Eli miten tehokasta se oli ja miten, se vaikutti. Aikaisemmin mainitsin, että yleisesti odotukset näiden varojen käytön suhteen olivat hyvin epärealistisia. Edistys oli hidasta ja sattumanvaraista ennen liittymistä ja liittymiseen asti. Ja liian paljon jäi tekemättä hyvin lyhyessä ajassa ennen liittymistä. Ja liittymistä edeltävä tuki ei ollut riittävästi liitettynä kohesio- ja rakennerahastoihin, ja tällä tarkoitamme, että Rahoituksella piti parantaa instituutioita, jotka eivät olleet riittävästi mukana rakennerahastojen hallinnoinnissa, tai ainakaan merkittävällä tavalla. Ja rahoitusta annettiin kapasiteetin kehittämiseksi näiden rahastojen hallinnon suhteen. Ja komission palaute on osoittanut, että sekä Bulgaria että Romania ovat hyvin pitkälti riippuvaisia komissiosta teknisen tuen suhteen liittymisen jälkeen. Ja saimme myöskin kuulla, että monissa jäsenvaltioissa pannaan täytäntöön asetuksia ja siellä osataan oikein tulkita sääntöjä, mutta Bulgariassa ja Romaniassa oli odotuksia, että komissio auttaisi tekemään hyvin suuren osan tästä työstä niiden puolesta. Eli kaiken kaikkiaan, mitä olemme oppineet ja mitä suosittelemme, liittymistä edeltävä väline sopii hyvin tulevaisuudessa kohesio- ja rakennerahastojen hallinnointiin, koska järjestelmä on nyt hyvin erilainen. Nämä rakenteet, jotka hallitsevat liittymistä edeltävää rahoitusta, ovat samoja rakenteita, joita tulevaisuudessa käytetään rakennerahastojen hallinnointiin. Ja tässä meillä on mahdollisuus ihan käytännön tasolla nähdä, millä tavalla nämä instituutiot lähestyvät kapasiteettia, jota vaaditaan rakennerahastojen hallinnoinnilla. Ja se johtaakin tähän kohtaan. Eli varojen hallinnointikapasiteettia arvioidaan nyt tiukemmin. Aikaisemmin arviointi tehtiin järjestelmien pohjalta. Ja asioita katsottiin lähinnä paperilla, mutta nyt katsotaan enemmän käytännöllisiä indikaattoreita. Ehdottaisimme, että jos sääntöjä pantaisiin täyttäntöön tiukemmin, silloin näiden rakenne- ja ja kohesiorahastojen hallinnointia voidaan tehostaa. Tuntuu, että aikaisemmin näitä ehtoja ei ollut pantu kunnolla täytäntöön komission yksiköissä. Ja tuloksena tämä ehkä vaikutti siihen, että kehitystä ei tapahtunut riittävästi kapasiteetin suhteen. Sitten yksi asia, josta saimme kuulla komission osastoilta, oli se, että ennen liittymistä täytyy luoda uudenlaista kulttuuria ehdokasmaihin, jotta kansalaisyhteiskunta voisi vaatia hallitusta paremmin vastuuseen. Ja ehdottaisimme, että se, että julkaistaan näitä arviointiraportteja, joita komissio on tilannut. Se lisäisi avoimuutta ja vastuullisuutta. Monissa raporteissa puhuttiin Romanian ja Bulgarian tilanteesta ja myöskin vuoden 2004 jäsenvaltioista. Ja valtaosa näistä ei ole saatavilla. Niitä ei ole koskaan julkistettu ja meidän mielestämme tämä olisi ollut hyvä väline ihmisille sekä jäsenvaltioissa että ehdokasmaissa. Silloin oikeat sidosryhmät voitaisiin saada vastuuseen. Palautteen pohjalta, jota saimme eri sidosryhmiltä, katsoimme, että komission raportointivaatimusten pitää yhdistää laatu ja määrä. Oli vähän sellainen tunnelma, että kun raportoinnissa huomattiin puutteita, reaktio oli se, että lisättiin raportointivaatimuksia tai monimutkaistettiin niitä, ja sillähän ei nyt oikeastaan puututtu varsinaiseen ongelmaan. Ja sehän oikeastaan vain lisäsi hallintotaakkaa instituutioissa, joissa oli jo ongelmia näiden monimutkaisten hallintovaatimusten osalta. Jotta pätevää henkilöstöä EU-rahastojen hallinnoinnissa voidaan säilyttää, on ollut tapana maksaa korkeampia palkkoja. Mutta nyt tuntuu, että tämä oikeastaan ei ole ratkaisu, vaan se vain osoittaa, miten on epäonnistuttu hallintouudistuksessa yleensä korkeampia palkkoja maksetaan pienelle virkamiesryhmälle, joka hallinnoi EU-varoja. Ja tämä nyt oli ehkä lyhyen aikavälin ratkaisu, mutta ei kuitenkaan kestävä ratkaisu. Mutta tässä kannat ovat nyt jakautuneita myöskin komissiossa. Jotkut katsovat, että tämä on hyvä tai ehkä paras ratkaisu, ja toiset taas katsovat, että tämä ei ole oikea tapa. Aikaisemmin puhuin tästä luottamuksen puutteesta poliitikkojen ja virkamiesten välillä, ja tämä on johtanut monimutkaisiin menettelyihin. Suosittelemme, että kansalliset viranomaiset eivät ylitulkitse EUn vaatimuksia ottamalla käyttöön äärimmäisen monimutkaisia menettelyjä ja sääntöjä, jotka ovat paljon tiukempia kuin mitä asetuksessa oli alun perin tarkoitettu. Ja tämä tukahduttaa ohjelmien täytäntöönpanoa, eikä se aina johda parhaisiin päätöksiin. Ja lopuksi meillä pitäisi olla järjestelmä, jolla tallennetaan ja jaetaan kokemuksia. Kokemusten jako tällä hetkellä toimii vähän ad hoc pohjalta. Ja meillähän on valtavasti tietysti kokemusta Vuonna 2004 jäsenvaltioista ja vuoden 2007 uusista jäsenvaltioista. Ja tätä nyt ehkä ei ole hyödynnetty niin paljon kuin sitä voitaisiin hyödyntää. Ja tähän loppuu minun esitykseni. Kiitoksia näistä selvennyksistä. Kiitoksia myöskin näistä kahdeksasta suosituksesta. Ja sitten haluaisivatko jotkut kollegat käsitellä tätä kollega Ivanova? Onko vielä joku muu? Jorva Ivanova. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja haluan kiittää neuvonantajiamme ja äh, tutkimuksen tekijöitä hyvästä työstä. Haluan kiittää sihteeristöä, joka laati äh, nämä suositukset, kiinnitti huomiota niihin asioihin, joihin meidän täytyy kiinnittää huomiota. Yksi tärkeä tehtävä on varmistaa se, että jäsenvaltiot ja myös instituutiot oppivat menneisyyden virheistä ja e, ehkäisevät ennalta uusien virheiden tapahtumisen. Kun luen tätä asiakokonaisuutta, niin huomaan, että paljon on tehty, jotta päästäisiin eroon aiemmista heikkouksista. Ja tämänhetkiset maat ovatkin onnistuneet ehkä hiukan paremmin Tämä ainakin jossain määrin on kiitos sen tietotaidon, jota saimme entisten jäsenvaltioiden nykyisten entisten hakijavaltioiden nykyisten jäsenvaltioiden liittymistä edeltävästä avusta. Toki komission ja muiden instituutioiden täytyy levittää hyviä käytänteitä, estää virheiden toistuminen, ja siinäpä näenkin tämän tutkimuksen lisäarvon on tärkeää katsoa, että jatkuvatko ongelmat varojen hallinnoinnissa, missä ongelmia on ollut, missä olemme olleet menestyksekkäitä, mihin täytyy vielä panostaa, jotta saamme parhaat tulokset liittymistä edeltävästä rahoituksesta. Haluaisin lyhyesti tähdentää kuutta aluetta, jotka oikeastaan täällä jo mainittiinkin, jotka minunkin mielestäni ovat äärimmäisen tärkeitä tässä tutkimuksessa – Ensimmäinen ongelma, jota tähdennettiin, on hallinnollinen kapasiteetti. Tällaisen hallinnollisen kapasiteetin kehittäminen vaatii pitkän tähtäyksen korkean tason sitoumusta hakijamaissa. On olennaista, että Euroopan komissio sitoutuu, tai siis ottaa tämän sitoumisen määrän tai sen puutteen huomioon, kun se katsoo, kuinka paljon tukea täytyy ja pitää antaa. Tutkimus osoittaa, että oppimis, oppimistulokset eivät ole olleet parhaat mahdolliset julkisen hallinnon alalla. Ja tällainen hallinnollinen kapasiteetti on kuitenkin erittäin tärkeää, paitsi näiden liittymistä edeltävien varojen käyttä, suhteen, vaan myös, jotta nämä maat voisivat valmistautua liittymisen jälkeen varsinaisten rakennerahastojen soveltamiseen. Sitten hallinnon valvontaminen on erittäin tärkeä mm, edellytys, jotta voidaan tehdä hyvää työtä, kunnioittaa, täytyy kunnioittaa takarajoja, etc. Niin Bulgariassa kuin Romaniassakin valvonta oli riittämätöntä ja saavutuksista ei saatu paljon tietoa. Monissa tapauksissa alakohtainen valvonta ei ollut kauhean tehokas hallinnointiväline ja valvonta raportteja pidettiin pikemminkin muodollisuutena kuin todellisena hallinnointivälineenä ja siksi olen tyytyväinen tutkimuksen tekijöiden johtopäätöksiin. Eli sen sijaan, että tuputettaisiin lisää velvoitteita, olisi ehkä loogisempaa varmistaa se, että olemassa olevat valvontajärjestelmät toimivat heti alusta alkaen, koska tällä tavalla EU-varojen täytäntöönpano olisi parempaa viiden vuoden aikana ennen liittymistä. Toinen tärkeä asia on henkilöstöresurssirajoitteet. Henkilöstörajoitteet yksilöitiin ongelmien lähteeksi. Molemmissa maissa monista syistäkin Tietysti alhaiset palkat ovat suuri ongelma verrattuna yksityistyövoiman emigroituminen ja taakka, joka jo johtuu siitä, että instituutiot ovat jo alun perinkin alimiehitettyjä. Ja tämä aiheuttaa lisää ongelmia niin täytäntöönpanossa, valvonnassa, arvioinnissa, hallinnoinnissa ja rakenne- ja kohesiorahastojen valvonnassa on myös tärkeää mainita, että menestystäkin on tapahtunut vähän, mutta kuitenkin. Kun nyt olemme kiinnittäneet huomiota huonoihin esimerkkeihin, niin täytyy myös alleviivata sitä, että tietynlaista menestystäkin on saatu aikaan. Menestystarinoita on. Ähm, liittymistä edeltävä apu on ollut menestyksekästä siinä mielessä, että sekä Romania että Bulgaria oppivat käyttämään paremmin äh, kohesio- ja rakennerahastoja oli systemaattisia ohjelmia, joiden avulla voitiin kehittää uudistuksia, voitiin kehittyä muutenkin. Tämä liittyy muun muassa projektien hallinnointiin ja etc. Minkälaisia läksyjä on opittu? No, vuoden 2006 hanke kyllä opetti meille paljon. Tällä hetkellä nyt erilaiset valvontaprosessit, mekanismit ovat enemmän varsinaisten kohesio- ja rakennerahastojen valvontamekanismien kaltaisia. Aiemmin näin ei ollut. Niin ikään kiintoisa piirre, jonka sanoitte ihan lopussa, oli näiden vaatimusten liian suuri liian suuri taakka, jonka nämä vaatimukset ähm, aiheuttivat. Vaatimusten tulisi olla tasapainoisia, tulisi ottaa huomioon niin laatu kuin määräkin. Joskus komission osastot mieluusti tähdentävät heikkouksia raportoinnissaan äh, ja puhuvat hallinnollisesta taakasta, eivätkä välttämättä äh, puutu siihen, mistä ne johtavat. Me olemme, johtuvat. Me olemme pitkään peräänkuuluttaneet yksinkertaistamista. Joskus komission vaatimukset saattavat jo sinään aiheuttaa ongelmia ja liikaa taakkaa jäsenvaltiossa tai hakijavaltioissa. Ja ihan johtopäätöksenä yksi huomio. Älkää pitäkö tätä kritiikkinä, mutta mutta ehkäpä tätä seuraavaa asiaa olisitte voineet kehittää vielä yksityiskohtaisemmin. Nimittäin olisitte voineet tehdä kompari- verta- vertailevaa analyysiä näiden kahden maan välillä liittymisprosessin aikana tai liittymistä edeltävän prosessin aikana. Ehkä analyysi olisi voinut olla syvällisempi, jos meillä olisi ollut yksi yksityiskohtaisempi analyysi. Yksi vertaus täältä löytyy ö, sivulta 33 siinä asetet, ver, vertaillaan Bulgaria, Romania ja Puolan kanssa. Mutta tämä ei ole riittävän yksityiskohtainen vertailu. Se ei anna riittävästi tietoa siitä, mistä, näiden löydy, mistä nämä löydökset tulevat, miten kriteerit valittiin, etc. etc. Minkä perusteella nämä kaksi maata toimivat hyvin tai huonosti, paremmin tai huonommin kuin Puola – Tämä olisi ehkä ollut omiaan parantamaan koko tutkimuksen yleislöydöksiä. Sitten Kroatiasta ja Islannista, joiden tarkoitus oli myös olla osa tätä analyysiä. Minusta tämä ei oikeastaan vaikuttanut niinkään vertailevalta analyysiltä. Tässä oli tällainen puolen sivun tilannekatsaus Islannista ja Kroatiasta, mutta ei tältä löytynyt mitään vertailua. Näitä kahta maata ei vertailtu tutkimuksen kohdemaiden kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan haluaisin onnitella teitä hyvä, hyvästä työstänne. Kiitos. Eh, Kiitoksia, Ivanova. Täällä on herra Palcitis ja rouva Kressle pyytäneet puheenvuoroa ja sen jälkeen komissio. Palcitis, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä ovat kiintoisia ja ajankohtaisia tietoja. Nyt puhutaan kokemuksista. Ja Ivana oikeastaan sanoi kaiken näistä hyvistä ja huonoista puolista. Kun ajatellaan, mitä kokemuksia jäsenvaltioissa oli ennen Bulga uusia jäsenvaltioita, joissa oli samoja ongelmia ja jotkut niistä on otettu esiin näissä kalvoissa. Ja pari kuukautta sitten, tai ehkä vuosi sitten, sanoin ja sanon edelleen, että nyt meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä kokemuksistamme. Ja tutkimuksen tekijä totesi, että ehkä tavoitteita oli liikaa, joita tuli panna täytäntöön ja kuitenkin rahoitusta oli suhteellisen vähän. Muistan kunkin ministerin päätavoitteen. Siellä haluttiin saada EUsta mahdollisimman paljon rahoitusta. Ja se oli sitten arvio hänen työstään ilman, että katsottiin oikeastaan sitä, miten varoja tuli käyttää ja millä ehdoin. Nämä ovat ongelmia, joihin täytyy paneutua tulevaisuudessa, eli inhimilliset resurssit, ihmiset, jotka luovat järjestelmiä ja jotka valvovat niitä. Heidän pitää olla päteviä, heidän on osattava kieliä, heidän on ymmärrettävä monen, monimutkaisia rahoitussääntöjä ja niin edelleen. Pankit ja yksityisyritykset rekrytoivat heitä ja Ongelma jatkuu, kunnes tehdään tiettyjä muutoksia. Viestinnän puute komission virkamiesten ja jäsenvaltioiden välillä myöskin mainittiin. Tämä on suuri ongelma ja tämä täytyy hoitaa tulevaisuudessa. Komission viranomaiset, jotka ovat vastuussa, ei nyt varojen käytöstä, mutta näistä järjestelmistä – ei heitä kiinnosta muuttaa tätä järjestelmää. Jäsenvaltiot ovat vastuussa varojen täytäntöönpanosta. Ja hyvin paljon on puutteita varojen käyttöasteessa. Ja viimeisessä kalossa sanottiin, että meidän pitää oppia kokemuksistamme. Mielestäni joissain jäsenvaltioissa, jotka ovat olleet EU-ssa seitsemän vuotta, eli siis tämä ensimmäinen laajentumisaalto. Näissä maissa on paljon kokemuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa, jotta voidaan luoda tehokkaampi järjestelmä, jossa on vähemmän byrokratiaa ja vähemmän poliittista monimutkaisuutta. Poliitikkojen ei ole helppo kehittää uusia järjestelmiä ja ottaa niistä vastuuta, koska tietysti asiat muuttuvat uusia vaaleja tulee, uusia ihmisiä tulee, jotka eivät ymmärrä, mitä EU vaatii. Siksi EUn toimielinten tulevaisuudessa on oltava selkeämmässä roolissa, kun ajatellaan näitä vastuualueita. Ja tällöin prosessista tulisi helpompi sekä komissiolle että jäsenvaltioille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Kresle. Kiitoksia. Minusta tämä tutkimus on oikeastaan aika jännittävä ja haluaisin kiittää ähm, Iliana siitä, että hän on hoitanut tämän tutkimuksen tekemisen. Tässä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kaikkien ottaa enemmän oppia siitä, mitä me teemme. Ja minä olen kyllä kovasti innostunut oppimaan. Ja minä myönnän, että minä en ole ihan tarkkaan kuunnellut tätä esitystä, mutta haluaisin sivulta 31 kysyä. Siinä on joitakin värejä. Teidän pitäisi kertoa minulle vähän näiden värien merkityksestä. Se olisi ensimmäinen kysymykseni ja sitten tuolla ylhäällä lukee Puola, SPL ja sitten Puola, SPO. Haluaisin tietää, että mitä ne ovat, jotta voisimme saada tässä jonkunnäköistä selke- selkeyttä. Nämä lyhenteet ovat aina minulle vaikeita. Ja sitten puhutte siitä, että nämä kaksi jäsenvaltiota ovat erityisiä jäsenvaltioita, kun ne ovat erityistapauksia, ne ovat erityis, erityisen köyhiä. Ja nyt sitten haluaisin kysyä, kun puhutaan näistä mekanismeista, lähetysmekanismeista, ovatko ne osoittautuneet hyviksi, mitä oppia voimme niistä ottaa. Ja jos te ette ole käsitelleet ähm, niitä, niin minä voin hyväksyä myöskin sen vastauksen, että ette ole käsitelleet sitä. Ja sitten kun puhuitte siitä, että miten hallinto käsittelee Euroopan lainsäädäntöä, niin se on kysymys, joka meillä kaikilla on, eli että ähm, hallinto pelkää eurooppalaisia sääntöjä. Ja se keksii kansallisia sääntöjä aina eurooppalaisten sääntöjen lisäksi, koska se haluaa toimia oikein ja silloin se tekee oikeastaan, toimii väärin, koska se estää työn. Onko teillä joitakin ideoita, mitä me voi, miten me voisimme sitä vastustaa? Minä ehdottaisin, että kun oma jäsenvaltioni, joka on Euroopan unionin perustajajäsen, niin jos te olette Romanian ja Bulgarian kohdalla keksineet jotakin uutta, niin minä pelkään, että jos ei näin ole, niin siellä on suuria ongelmia. Sitten tämä systemaattinen kokemusten kerääminen, äh, jonka olette tehneet aika kunnianhimoiselta pohjalta, niin herää kysymys, että mitä teette niin, että nämä kokemukset systemaattisesti koottaisiin yhteen. Tämä on kysymys komissiolle ja uskoakseni nämä ovat ensisijaisia kysymyksiä, jotka pitäisi asettaa. Kiitoksia. Um, well, yes, I'm not uh, entirely sure I... En ole ihan varma, ymmärsinkö. Tässä taisi olla aika montakin kysymystä. Mitä näihin kaavion väreihin tulee, niin yritimme ainakin niitä sivulla 30 selittää. Siinä selitimme, kuinka teimme tämän. Täällä sanotaan, että harmaa tarkoittaa, että ei ole yksilöity mitään rajoitteita – vuotuisissa raporteissa, siis komission säännöllisissä raporteissa. Ja viimeinen pylväs liittyy sitten Euroopan ihmisyhteisön tuomioistuimen keltainen mainittiin yhdessä raportissa, oranssi parissa kolmessa ja punainen tarkoittaa sitä, että ongelmia löytyy joka raportista viiden vuoden aikana. Anteeksi, että keskeytän. Mutta tietenkin on hyvä, että te vastaatte suoraan Rova Kresslelle, mutta komissiollakin on vielä kommentteja esitettävänä ja laajentumisen pääosasto, maatalouspääosasto haluavat esittää kysymyksen. Minä mielelläni kuulisin ensin komissiota ja sitten voisitte antaa vastauksen kaikille. En tiedä, kenen vuoro nyt oli, mutta olkaa hyvä. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Je suis... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aluepolitiikan pääosastolta ja toimimme yhdessä työllisyyden pääosaston kanssa. Me hallinnoimme kohesio- ja rakennerahastoja Romaniassa ja Bulgariassa ja vastaamme myöskin liittymistä valmistelevista välineistä. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä suosituksista ja johtopäätöksistä, mukaan lukien tietty kritiikki komissiota vastaan. Meidän on hyväksyttävänä. Sanoisin, että raportissa on pitkälti keskitytty yhteen kolmesta välineestä, eli FARE-ohjelma. Oli kaksi muutakin ohjelmaa, ISPA, joka oli väline, jolla valmisteltiin kohesiorahastoa, ja sitten SAPARD-väline, jolla valmisteltiin aluekehitystä. Eli on hiukan rajoitettua keskittyä vain yhteen välineeseen, kun kaksi muuta välinettä olivat mukana rakenne- ja kohesiorahastoihin liittyen. No me olemme nyt oppineet huonoista kokemuksista ja liittymistä valmisteleva väline, tällä hetkellä IPA, koostuu viidestä osasta ja kolmonen ja nelonen 3, 4 ja 5 osiot liittyvät suoraan välineiden valmisteluun, joita sovelletaan liittymisen jälkeen. On samat säännöt, samat rakenteet, teemme täsmälleen samoja asioita kuin myöskin liittymisen jälkeen. No sitten korostaisin vielä sitä, että kaikissa näissä liittymistä valmistelevissa toimissa on haluttu auttaa ehdokasmaita – opettamalla heitä käytännön kautta. Se oli tavoite. Ja yritimme saada aikaan edistystä, vaikkakin välillä edistys ei ollut täydellistä tai täysin toteutunutta, mutta piti tehdä hankkeita, jotta pystyimme kokeilemaan kaikkea sitä, mitä heiltä odotettiin liittymisen jälkeen. No sitten pari-kolme asiaa Romaniasta ja Bulgariasta, koska mehän nyt vastaamme suurten rahasummien hallinnoinnista Bulgariassa ja Romaniassa. Ensinnäkin nämä kaksi maata ovat saaneet EUlta varoja hyvin avokätisesti suuria summia, 6-7 kertaa suurempia summia kuin mitä he olisivat voineet saada ennen liittymistä. Eli vaikka oli hallinnollista kapasiteettia, jolla hallinnoidaan yhtä, sitten toisena päivänä olikin seitsemän tai kahdeksan hallinnoitavana – Eli tämä nyt ei ollut mitenkään itsestäänselvyys tai helppo juttu. Sitten Romania ja Bulgaria tälläkin hetkellä ovat suurissa ongelmissa, kun ajatellaan hallinnollista kapasiteettia. Siellä on suuria hallinnollisia ongelmia. Ja varojen käyttöaste tällä hetkellä on erittäin vaatimaton. Kolmanneksi, näissä kahdessa maissa laajentumisen hetkellä oli tämä acquis communautaire, eli yhteisön säännöstö, joita piti soveltaa yhdessä yössä aroilla aloilla, kuten esimerkiksi julkisilla markkinoilla, valtion tukien osalta, ympäristöasioissa. Eli kyse on aloista, joilla on satoja direktiivejä täytäntöön pantavana. Ei ainoastaan keskeytysti, vaan myöskin aloja paikallistasolla. Eli kaikki pormestarit ja kaupunginjohtajat olivat tässä mukana. Ja tämä oli suuri haaste kaikille uusille jäsenvaltioille, mutta kun on hallinnollista kapasiteettia, joka on erittäin rajallinen, silloin tämä tilanne on hyvinkin dramaattinen. No sitten toinen asia, joka myöskin kuvaa näitä kahta jäsenvaltiota. Edelleen siellä ja täällä on hallinnointiongelmia ja hyvän hallintotavan ongelmia. Kun on hyvää kapasiteettia, keskustasolla välttämättä sitä ei ole kaikissa tuhansissa kunnissa, joissa täytyy toteuttaa hankkeita, jotka ovat sen omia hankkeitaan, kun puhutaan vaikka kouluista tai tiestöstä, vedenpuhdistuslaitoksista. Nämä ovat asioita, jotka kuuluvat kunnille. Eli tässä suuria haasteita, joita näissä maissa on. Ja tilanne ei vielä ole ihan kunnossa vieläkään, nyt monta vuotta – liittymisen jälkeen. No sitten pari kolme kohtaa raportista. Meillä on hiukan erilaiset näkemykset muutamassa kohdassa. Mitä tulee parempiin ehtoihin, joita olisi pitänyt liittää hallinnolliseen kapasiteettiin, tämä otettiin huomioon uudessa IPA-välineessä, koska uudessa IPA-välineessä lainsäätäjä, mukaan lukien Euroopan parlamentti, voi soveltaa sääntöä, joka on N plus 3 sääntö. Eli me teemme sitoumuksia, ja mikäli näitä varoja ei käytetä kolmen vuoden aikana, silloin ne palautetaan automaattisesti. Eli tämähän liittyy selkeästi hallinnoiseen kapasiteettiin. Mikäli ei ole hallinnollista kapasiteettia, silloin nämä määrärahat häviää. Tämä on hyvin merkittävä ehto. Ja ehdokasmaat tällä hetkellä kärsivät tästä jo, koska he menettävät todennäköisesti vuoden loppuun mennessä varoja. No sitten toinen väline liittyy näihin rahoitustilanteen oikaisuihin. Jos on maksettu väärin varoja, jos ei ole noudatettu eurooppalaisia sääntöjä tai niin edelleen, me teemme oikaisuja ja sanomme, että sori vaan, mutta ette ole noudattaneet yhteisön säännöstöä ja me otamme pois teiltä varo- rahoitusta näistä tietyistä hankkeista. Ja sitten ihan oikein esittelijä kritisoi sitä, että kun komission yksiköt pyytävät aina lisätietoja, kun on ongelmia, aina pyydetään – lakkaamatta lisätietoja. Tämä täytyy nyt hyväksyä ja, ja sitten itse olen yksi epäsuurista toimijoista tässä asiassa. Mutta puheenjohtaja, kun ei ole tehty hankkeesta toteutettavuustutkimuksia tai kun ei ole tehty ympäristövaikutustutkimusta tai kun ei ole tehty hyötykustannusanalyysiä, niin mitä sitten oikein voi tehdä? Sitten täytyy sanoa, että no teidän pitää nyt tehdä tämä kaikki uusiksi. Täytyy myöskin hyväksyä, että joskus pyydetään lisätietoja silloin, kun hanketta ei ole valmisteltu kunnolla. Sieltä puuttuu tärkeitä elementtejä ennen kuin sitä voidaan toteuttaa. Ja sitten vielä ihan lopuksi inhimilliset resurssit. Se on hyvin keskeinen kysymys. Ja esittely sanoi, että niin, palkat, korkeimmat palkat, se ei ole ratkaisu. Mutta puheenjohtaja, kun jatkuvasti koulutetaan ihmisiä ennen liittymistä ja sitten kun liittymisen jälkeen palaa, eikä enää olekaan täällä ketään, ja on vain uusia kasvoja, jotka eivät tiedä mistään mitään, niin mitä silloin voi tehdä? Sitten pitää kaikki aloittaa alusta ja siihen kestää vuosia, täytyy kouluttaa uutta henkilöstöä ja sitten täytyy taas aloittaa kaikki alusta. No, me olemme yrittäneet painostaa näitä jäsenvaltioita korottamaan palkkoja, jotta olisi houkuttelevat palkat niille, jotka hallinnoivat varoja, jotta he jäisivät sinne, jotta he ovat vakaita, jotta he hallinnoisivat näitä hankkeita loppuun loppuun asti ja laadukkaalla tavalla. Eli nämä ovat kysymyksiä, joissa en nyt ihan ole samaa mieltä esittelijän kanssa. En tiedä puheenjohtaja, voisinko antaa myöskin kollegalleni puheenvuoron laajentumisen pääosastossa. Hänellä varmaan on hiukan teknisempiä asioita tähän FARE-hankkeeseen liittyen. No, kyllä vaan. Olkaa hyvä, herra Andreo. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Niin, olen laajenemispääosastosta. Me olemme tyytyväisiä tähän tutkimukseen. On tietysti tärkeää oppia läksynsä. Olisi ehkä olisi ollut mukavampaa, jos meillä olisi ollut enemmän tilaisuuksia keskustella tutkimuksen tekijöiden kanssa – olisi ollut hyvä, jos meillä olisi ollut mahdollisuus keskustella teidän kanssanne yksityiskohtaisemmin tutkimuksen tekemisen ja raportin laatimisen aikana. Hyvä tutkimus oli kuitenkin. Haluaisin puuttua näiden edunsaajamaiden hallinnolliseen kapasiteettiin. Nämä ovat meidänkin mielestämme tärkeitä avainasioita. IPA-väline välineessä on otettu huomioon opitut läksyt ja IPAan ensimmäinen komponentti erityisesti liittyy tähän asiaan, pyrki puuttumaan siihen ohjelmoinnissa. Me pyrimme ottamaan huomioon tämän opin. Korostaisin, että me olemme tehneet useita arviointeja. Me otamme tämän yhtenä esimerkkinä opituista läksyistä ja haluamme myös seurata, mitä tällä hetkellä avunsaajien parissa tapahtuu. Ja nämä opit otetaan huomioon kaikissa ohjelmointiasiakirjoissamme. Me olemme oppineet näiltä edunsaajilta ja myös muilta aiempien laajenemisten yhteydessä. Haluaisin ihan lopuksi sanoa seuraavan asian. Me olemme tehneet tutkimuksia erityisesti julkisesta hallinnoinnista ja siihen liittyvistä mutkikkuuksista. Me tiedämme, että monia kiinnostavat palkka-asiat. Tämä on aika mutkikas asia. Tässähän on kyse jo viranomaisten ura, uraan liittyvistä asioista. Me olemme pyrkineet keskustelemaan edunsaajien kanssa näistä asioista ja meidän pääosastomme on ollut hyvin kiinnostunut tästä. Tässäpä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Monet kiitokset. Onko siellä komission edustaja vielä, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei näytä olevan enää ketään. Sitten rouva Kressle pyysi puheenvuoroa. Minä pidin kovasti siitä, mitä alue pääosaston kollega sanoi. Ihan samalla lailla minäkin kerron virailijaryhmille, että mitä EU merkitsee. No, nyt tiedän jo ehkä hiukan paremmin, mutta tässä on jos ajatellaan Euroopan lainsäädännön toteuttamista, niin senhän me tunnemme ja mehän tiedämme, että näin on. Me tiedämme, että Romania ja Bulgaria, Romanilla ja Bulgarialla oikeastaan oli paljon enemmän aikaa kuin kaikilla muilla. Ja jos ajatellaan niitä hmm, valtioita, jotka liittyivät 2004, niin silloin vasta tämä aloitettiin ja minua ihmetyttää nyt, että mitä varten meillä on niin paljon isompia ongelmia ja mitä on tehty sen puolesta, että nämä ongelmat saataisiin ratkaista. Minä haluaisin nyt pöytäkirjan merkittäväksi, että minä en lainkaan epäile, epäile komission ihmisten ja niiden ihmisten toimintaa, jotka ovat asiassa toimineet, mutta minulle on tärkeää nyt tietää, että mitä meidän pitäisi nyt tehdä ja sitten olisi tärkeää tietää myöskin, että mikä on tämä verification mekanismi, mitä, mitä komissio mieltä siitä on ja voidaanko sitä soveltaa myöskin tuleviin uusiin jäsenvaltioihin? Kiitoksia. Kiitoksia. Komissio, voisitteko te vastata tähän viimeiseen kysymykseen vielä, tai ehkä sitten herra Ackerman, eh, ehkä te voitte esittää kommentin vielä siihen, mitä te olette kuulleet täällä. Ei ihan lyhyesti vaan, koska minun täytyy pari minuutin kuluttua lähteä eh, mitä varmentamismekanismiin tulee, meiltä, meitä pyydettiin ihan selkeästi olemaan kattamatta tätä asiaa, siksi raportissa ei puhuta siitä. Mitä tulee DG Region kommentteihin raportin kattavuudesta, ihan oikein yksi yksilöitte sen, että se kattaa lähinnä Faaren, mutta kyllä me olemme ottaneet huomioon myös komission henkilöstön ja muiden sidosryhmien kommentteja liittyen myös Saparin ja Ispaan. Ja täällä, täältä löytyy kyllä niihin liittyviin avainasioihin viittauksia. Jossain määrin oli kuitenkin tarpeen keskittyä aivan erityisiin alueisiin, jotta saatoimme olla vähän syvällisempiä niiden osalta. Joten syvällisemmin poraudumme tiettyihin alueisiin sen sijaan, että olisimme suurella luudella lakaisseet laajan alan. Emmekä olisi voineet porautua yksityiskohtiin oikeastaan millään alalla. Mitä sitten tulee tähän learning by doing, tekemällä oppimiseen? Monet sidosryhmät, mukaan luettuna komission henkilöstö, olivat siis itse asiassa hankkeiden hallinnoinnissa oli aika paljonkin komission henkilöstöä mukana, ei niinkään muodollisesti, mutta kuitenkin. Ja ehkäpä sen vuoksi nämä kaksi hakijavaltiota eivät sen vuoksi niin paljon oppineet tekemällä kuin olisi voinut odottaa. Ja siksipä ehdotimmekin, että ehkäpä tiettyjen hankkeiden olisi pitänyt antaa vain kaatua. No joitain epäonnistumisia tosi tapahtui. Jotkut hankkeet eivät kuitenkaan saavuttaneet täyttä kypsyyttä. Sitten hallinnollinen, alueellinen hallintokapasiteetti. Kyllä me sitä pohdimme raportissamme. Tietenkään emme voineet mennä yksityiskohtiin, en voinut mennä yksityiskohtiin esityksessäni. Ja mitä tulee sitten tiedon saatavuuteen tai liialliseen tietoon, tämä nyt on oikeastaan yleinen kommentti, joka liittyy valvontaan ää, laajenemista edeltävän vaiheen lopussa. Siinä vaiheessa ää, vaikutti siltä, että Valvonta ei välttämättä aina ollut tehty riittävästi ja esitettiin lisävaatimuksia eikä oikeastaan puututtu varsinaiseen ongelmaan. No sitten palkkiot, palkat, virkamisten palkat. No tämäkin heijastaa sidosryhmien mielipiteitä. Eivät nämä mitään henkilökohtaisia mielipiteitä ole, vaan muiden ihmisten keskusteluihin perustuvia lausuntoja, kantoja. Saimme myös komission osastoilta hiukan palautetta myös parilta näiden kyseisten maiden edustajilta saimme palautetta nimittäin sellaista, että korkeat palkat eivät välttämättä kestävällä tavalla ole omiaan ratkaisevaan ongelmia mutta tietysti aina on ristiriita lyhyen aikavälin tarpeiden välillä, kun halutaan suuria rahasummia hallinnoida ja sitten pitkän aikajänteen tavoitteiden välillä, kun halutaan saada aikaan hyvä ja pätevä virkamieskunta. Mitä tulee laajenemis teidän kommentteihinne? Niin olen pahoillani, jos teille ja sellainen tunne, että teillä ei ollut mahdollisuutta keskustella meidän kanssamme näistä asioista tai kommentoida tätä raporttiluonnosta. Mehän kyllä kokoustimme useidenkin laajenemistekien edustajien kanssa ja henkilökohtaisesti minä pyysin parissa, kolmessa tai ainakin yhdessä kokouksessa panostanne olisi ollut mukavaa, jos olisin tavannut useitakin, useampiakin edustajianne. Mitä tulee raporttiluonnokseen, niin raportin jakelu ei ollut meidän vallassamme. Me laadimme sen, mutta ei se meidän omaisuuttamme ole niin sanotusti, joten tämän raportin eteenpäin jakaminen, jakamisprosessi on, ei ollut enää meidän käsissämme. No, olen nyt yrittänyt parhaani mukaan vastata näihin kysymyksiin. Ikävä kyllä minun täytyy nyt lähteä, koska lentokoneeseen on kiire. Kyllä minä teidät mielelläni päästän lähtemään. Monet kiitokset teidän esityksestänne ja tutkimuksen esittelystä ja monet kiitokset myöskin näistä mielipiteistä. Varmasti tulemme vielä rouva Ivanovan kanssa tapaamaan vielä. Voisiko komissio vastata rouva Krestelin vasta- kysymykseen? Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tosiaan tämä Gresten mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy Eurooppa-oikeuteen ja miksi kestää niin kauan ennen kuin tämä saadaan toimimaan uudessa jäsenvaltiossa. Liittymistä edeltävä kausi Euroopan oikeudessa liittyy sääntöjen ja lakien muuttamiseen ehdokasmaassa, kunnes oikeus on yhdenmukainen Euroopan oikeuden kanssa. Tämä liittyy siis tähän valmistelevaan vaiheeseen. Tänä aikana myös valmistellaan tiettyjä hankkeita, mutta se ei ole toiminnallisesti liity lainsäädännön muuttamiseen, siis kaikilla aloilla. Muutama esimerkki. Julkismarkkinat, ympäristöoikeus, lainsäädäntö, joka liittyy valtion tukiin, Eli maan pitää vähitellen muuttaa näitä sääntöjä ja lakeja. Mutta siksi, että lakia on muutettu kansallisessa parlamentissa, se ei tarkoita, että kaikki hallinto tai kaikki viranomaiset aluepaikallistasolla toteuttavat sitä. Se, että on lainsäädäntöä, joka noudattaa sääntöjä, ja sitten täytäntöönpano oikealla tavalla, ne ovat kaksi eri asiaa, ja tässä on suuria ongelmia – esimerkiksi kun otetaan julkisia markkinoita, ympäristökysymyksiä, koska viranomaiset, jotka tekevät sopimuksia, jotka toteuttavat hankkeita, he eivät ehkä tunne omaa kansallista lainsäädäntöä, koska lainsäädäntö on juuri muutettu, he eivät tunne uutta lainsäädäntöä. Tai sitten he pitivät enemmän vanhoista säännöistä, koska ne olivat ehkä hiukan joustavampia omaa kansallista budjettia ajatellen. Eli tässä meillä on todellisia ongelmia. Ja toistan vielä, että jos on hallinnollista kapasiteettia, niin asiat voivat sujua aika hyvin. Jos sitten jonain päivänä Islannista tulee EUn jäsenvaltio, niin meillä ei tule mitään suuria ongelmia aika pitkään. Mutta kun on hallinnollisen kapasiteetin ongelmia, silloin se vain pahentaa näitä ongelmia, jotka liittyvät lainsäädännön täytäntöönpanoon. No sitten vielä yksi kohta näistä palkoista. On totta, että kun annetaan bonuksia virkamiehille, jotka hallinnoivat näitä varoja, se nyt ei ole ihan oike- tasa-arvoista kansallisessa hallinnossa, eikä se ehkä ole ihan virkamiehen työnkuvan mukaista. Mutta yritämme saada aikaan sen, että palkat ovat puolensa vetäviä, jotta ihmiset eivät vaihtaisi työpaikkaana puolen vuoden välein. Jos hallinnossa ihmiset vaihtuvat koko ajan, niin ei sillä tavalla voida tehdä hyvää työtä. Eli tämä nyt vain vastaukseksi. Ja sitten laajentumisen pääosaston kollegani totesi, että olisimme halunneet oikeuden lukea luonnoksen tästä raportista, jotta olisimme voineet ottaa huomioon tiettyjä epätarkkuuksia. Hänellä on tietysti oikeus julistaa ja kritisoida komission yksiköitä, mutta siellä on epätarkkuuksia yksi asia. Siellä on hieno taulukko liittyen näihin ennakkomaksuihin vuoden 2009 loppuun mennessä rakennerahastoista kaikissa jäsenvaltioissa. Vuonna 2009 valtaosassa jäsenvaltioita maksettiin nämä automaattiset ennakkomaksut, jotka maksetaan kaikille maille. 2007, 2008, 2009 ennakkomaksuja vähitellen kaikille maille. Eli jos Alankomaat ovat käytäneet 7 prosenttia, se on siksi, että se on rikas maa, ja on annettu lupa, että voidaan käyttää vain 7 prosenttia. Romania sai 10 prosenttia, mutta kumpikaan maista ei ole vielä toteuttanut mitään paikan päällä. Eli täytyy katsoa sitä, mikä on maksettu näille maille, hankkeille, jotka on jo toteutettu. Ja tällä hetkellä Romania ja Bulgaria ovat vielä hyvin pit, kaukana jäljessä muita, mitä ajatellaan rakennerahastojen käyttöastetta nyt vuonna 2019. Ja pyydän anteeksi, että käytin näin paljon puheaikaa. Eh, Minä annoin teille puheenvuoron ja te vastasitte perusteellisesti tähän, mitä rouva Kressli kysyi, eli monet kiitokset siitä. Ja näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Nyt meillä on 40 minuuttia vielä aikaa. Ja kiitän nyt ensin kaikkia komission edustajia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Nyt ovat vuorossa esityslistan kohdat 8 ja 9, Sepol ja EMEA. Mm-hmm. Stavrakakis ei pystynyt tulemaan läs tänne, mutta hänellä on täällä edustaja S- ja D-ryhmästä ja hän Esittelijä ehdottaa, että asia käsit- nämä kumpikin kohdat käsitellään yhdessä ja kollega Geyer vastaa tästä. Kiitoksia Bart. Olen iloinen siitä, että saan intensiivisesti keskustella sinun ja Ingen kanssa. Ja Juttakin on vielä läsnä. Ei meillä kauhean paljon ole aikaa enää virastojen edustajien kanssa keskustella, mutta näin nyt vaan tilanne on nyt torstaina tai sitten keskiviikkoiltapäivänä viimeisellä valiokuntaviikolla. Ensinnäkin minun täytyy pyytää Georgios Stavrakakiksen puolesta. Anteeksi, että hän ei pystynyt tulemaan läsnä ja S- ja D-ryhmän puolesta haluaisin sanoa, että hänen puolestaan esitän vielä jäljellä oleville kollegoille – että kuinka laajalti meidän, tai tämä vastuvapauskysymys on käsitelty. Emakin johtaja toivotan tervetulleeksi ja sitten Sepolin varajohtajan toivotan tervetulleeksi. Täällä ilmoitettiin, että hän on läsnä, mutta en tunne häntä. Toivota, toivon, että hän nyt on paikalla, että en erehdy. Ja sitten Herra O'Shea Euroopan tilintarkastustuomioistumista on läsnä ja sitten ähm, hänen työntekijänsä myöskin. Olen iloinen esittelijän puolesta, että te olette täällä. Kiitän siitä ja haluaisin muistuttaa siitä, että eri syistä normaali vastuuvapauskysymykset Emean ja Sepolin kohdalla mm, oli se, että me olimme sitä mieltä, että me emme voi vastuuvapautta myöntää me tarvitsemme hiukan lisätietoa ja taustatietoa ja kummankin viraston arviot haluamme kuulla, että mitä varten tilanne on tällainen ja haluamme myöskin kuulla ähm, miten on edistytty näissä kummassakin virastosta. Kollega Stavrakakis esitti sen. Eli aloitan lääkevirastosta. EMEA on antanut meille joitakin asiakirjoja. Hallintoneuvosto on ottanut kantaa vastuun siirtämiseen ja vastannut kysymyksiin vastuuvapaudesta vuodelta 2009, siis niihin kysymyksiin, mitä EMEAlle on esitetty. Sitten on olemassa toinen asiakirja, jossa on myöskin liitteet ja on kerrottu, että miten EMEA on reagoinut tähän vastuuvapauskysymykseen vuodelta 2009 ja sitten äh, mitä tulee näiden menettelyjen tehokkuuteen ja eturistiriitoihin esittel- tai eri henkilöiden kohdalla. Mm, sitten tässä puhutaan Ben tilanteesta ja sitten virkamiesten pätevyydestä ja sitten myöskin haluamme julkisten hankintojen kohdalla poistaa heikkouksia EMEAn kohdalla ja Sepolista. Taas oli ihan toisenlaisia, toisenlaista kritiikkiä esitetty keskitetty myöskin niihin kysymyksiin, mitkä esitettiin Sepolille vastuuvapaudesta 2009 olemme ajoissa saaneet vastaukset ja kaikki asiakirjat um, osoittavat, että nyt kun on uusi hallinto, niin oikeisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta vastuuvapausmietinnön ehdotukset toteutetaan. Ja haluan lyhyesti 2010-2011 budjettia käsitellä. Tiedämme jo luvut vuodesta 2010 ja sitten siellä on monivuotinen ö, suunnitelma, jossa on kymmenen tavoitetta. Siinä on tiettyjä ö, mm, virstanpylväitä, eh, jotka halutaan saavuttaa ja ne on saavutettu. Ja haluaisin kiittää myöskin eh, tilintarkastustuomioistuimen mm, edustajia siitä, että hän on puolestani tutkinut eh, tätä monivuotista suunnitelmaa. Ja mitä tulee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raporttiin ja sitten sen kysymyksiin ja virastojen edustajien esittämiin kysymyksiin, niin ja sitten jos täällä olevat, läsnä olevat kollegat vielä esittävät kysymyksiä, niin haluan pyytää ennakkoon anteeksi, että minä en pysty eh, ymmärrettävästä syystä varmasti vastaamaan ihan yhtä perusteellisesti kuin Georgios Stavrakakis. Minä toivon, että kesälomien jälkeen voimme saada paremmat vastaukset, mutta uskoakseni me olemme hyvällä tiellä vastuuvapauden kohdalla. Kiitoksia Jens. ehkä on parasta nyt kuulla virastojen edustajat herra Schröder Sepolista, herra Port Emeasta ja sitten tilintarkastustuomioistuminen edustaja herra Oshi saavat puheenvuoron. Herra Schröder. Chairman, first of all, um, Kiitoksia puheenjohtaja myönteisestä palautteesta. Tämä on meille tärkeää ja lisäisin, että olemme toimittaneet tietoja ja kertoisi viimeisistä kehitysvaiheista virastosta sen jälkeen, kun saimme kritiikkiä viimeisen parin vuoden aikana. Tämän arvion jälkeen toimiin on ryhdytty, jolla voidaan parantaa viraston hallinnointia. Tehän tiedätte, että kritiikkiä on osoitettu hallinnointia kohtaan. Meillä on nyt johtokunnan suositukset, jotka on hyväksytty ministerineuvostossa hiljattain pidetyssä kokouksessa. Ja rakenteita uudistetaan, johtokunnan kokoa supistetaan ja näitä ensi vuoden alusta ryhdytään muihinkin uudistuksiin ja työryhmiä analysoidaan – sitten virastojen sijaintipaikkaa on käsitelty johtokunnassa. Ja tätäkin täytyy tarkastella vielä uudelleen. Tulevaisuudessa viraston roolia tulee vahvistaa. Ja täytyy miettiä, olisiko komissiolla äänestysoikeus. On suositeltu, että sille annettaisiin äänioikeus mutta tähän tarvittaisiin uudistettu mandaatti. Sitten on selkeä sopu, ja meillä on hyvä yhteistyötä komission kanssa, ja koko poliisiakatemian toiminta pohjautuu niille toimijoille, jotka on tarpeen toteuttaa, ja me olemme panemassa tätä, ja haluamme vahvistaa viraston toimintaa, ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Uh, Monet kiitokset. Ja sitten Emea Herapot. Esittelijä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, monet kiitokset siitä, että meillä on vielä mahdollisuus esittää oma kantamme budjettimenettelystä ja vastuuvapaudesta. 10. toukokuuta Euroopan parlamentti päätti lykätä vastuuvapauden myöntämisen ja täytyy sanoa, että me otimme hyvin vakavasti tämän lykkäyksen ja teidän mietintönne, koska meillä oli sellainen mielikuva, että ette ole tyytyväisiä. Me olemme ryhtyneet eh, toimenpiteisiin ja olemme tehneet päätöksiä strategian muutoksesta. Ja kaikki tämä liittyy niihin asiakirjoihin, jotka olemme kesäkuussa teille lähettäneet. En ajatellut käsitellä näitä yksittäisiä toimenpiteitä sen tarkemmin, kun nyt on jo aika myöhäistä, niin mainitsen joitakin kohtia, missä olemme muuttaneet. Julkiset hankinnat, menettely, esittelijä sanoi, että meillä pitäisi olla pitkän tähtäyksen suunnitelma. Sitä, se on muutettu. Me olemme jo tammikuun alusta, tai tammikuussa tänä vuonna käynnistäneet julkisten hankintojen tarjouskilpailun menettelyn. Me olemme parantaneet myöskin henkilökunnan koulutusta ja kaikki sopimukset ähm, oikeudellinen yksikkö tutkii ja oikeudellinen yksikkö seuraa kaikkia sopimuksia siihen asti, että ne allekirjoitetaan. Maksut perustuvat, ähm, ne on täysin automatisoitu integroidun tietoverkon äh, vuoksi ja siksi niitä pystytään myöskin valvomaan. Dokumenttien arkistointijärjestelmää parannettiin, arkistointijärjestelmä korjattiin automaattisella järjestelmällä. Ja myöskin mitä tulee valuuttaheilahteluihin, niin olemme myöskin tässä kohdin parantaneet, mutta jos ajatellaan 210 miljoonan budjettia, ne on suurimmaksi osaksi ähm, euroina, mutta kuitenkin noin 80-90 miljoonaa ähm, on englannin puntina ja siksi me olemme hyvin riippuvaisia myöskin valuutta kurssien vaihteluista ja niiden seurauksesta. Niitä on vaikea torjua näitä seurauksia ja sitten lopuksi Voin myöskin tilintarkastustuomioistuimen kollegalle sanoa, että me olemme hyvin tarkkaan seuranneet määrärahojen siirtoja ja pyrimme muuttamaan niitä, mutta en voi ennakkoon sanoa, että tämä järjestelmä, millä EMEA tekee työtä, niin meillä, meillä on välttämätöntä tehdä tiettyjä siirtoja ja olen jo pyytänyt eh, tilintarkastustuomioistuimilta, että me voisimme käydä kahdenvälisiä keskusteluja asiasta. Yksi asia, jonka haluan erityisesti vielä mainita ja ehkä hiukan perusteellisemmin, on parlamentin pääkritiikki, eli eturistiriitojen ennaltaehkäisy eturistiriidat yleisesti ottaen ovat hyvin monimutkainen aihe, eikä niitä voi vastustaa kerran tehdyllä valtion säädöksellä, koska se on liikkuva määrä virasto on pyrkinyt vuosien ajan. Meillä on aina ollut järjestelmä eturistiriitakonfliktien kohdalla ja niiden vastustamiseksi me olemme pyrkineet tekemään parannuksia sekä henkilöiden että työprosessien kohdalla ristiriitatilanteissa ja mitä tulee julkiseen tiedon tuon Flurexin kohdalla, joka on ollut viime ja tämän vuoden ongelma, niin konfliktien ja intressien eturistiriitojen kohdalla viimeisten kuuden, seitsemän vuoden aikana olemme pyrkineet parantamaan 2004, 2005 ja 2009 viime vuonna nyt uudelleen. Ja työprosessien kohdalla me olemme hyvin voimakkaasti asettaneet periaatteeksi eriyttämisen ja neljän silmän, eli kahden henkilön tarkistamisen. Me olemme ennakkotarkistuksen ottaneet myöskin mukaan. Kaikki sopimukset tarkastavat, tai asiantuntijat tarkastavat kaikki sopimukset ennakkoon ja joka tapauksessa ennen päätöksen lopullista päätöstä, niin EMEA on parantanut tilannetta. Henkilökunnan kohdalla meillä on vähän suurempia ongelmia. Meillä on neljänlaista henkilökuntaa. Meillä on virastohenkilökunta, sitten meillä on verkoston verkostossa olevat tiede, tieteellinen asiantuntija tekevät pääasiassa komiteoissa työtä ja sitten meidän hallintoneuvostomme, hallintoneuvostossa ja sitten meillä on suuri ryhmä eh, tiedemiehiä, joita emme koskaan tapaa. He ovat jäsenvaltioissa ja tekevät yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Me olemme kaikkien neljän ryhmällä ryhtyneet toimimaan niin, että eturistiriita riitoja vältettäisiin niin laajalti kuin mahdollista. Asiantuntijat, jotka tekevät meillä talossa töissä, he eivät saaneet viime vuoden aikana ö, saada teollisuudelta maksuja toimeksiannoista, eikä mitään muitakaan toimeksiantoja. Henkilökunta ei saa omistaa lääketeollisuuden osakkeita tällä hetkellä. Me tutkimme asiaa ja seuraamme sitä hyvin voimakkaasti. Muutamien pitää myydä osakkeensa. Meillä on myöskin sähköinen rekisteri henkilökunta delegoidulle ja kaikki, jotka tekevät yhteistyötä viraston kanssa, niin he joutuvat antamaan henkilökohtaisen selvityksen eturistiriidoista. Mm, tätä, tämä ei ole pelkästään sähköisesti olemassa, vaan se tullaan myöskin ensi vuonna julkaisemaan. Eli siitä pystytään jokaisen henkilön tiedot tarkistamaan. Sitten meillä on vielä nämä, tämä harmaa vyöhyke asiantuntijoita, jotka tekevät meidän puolestamme työtä, joita kuitenkaan koskaan emme tapaa, koska he tekevät esittelijöiden kautta työtä. Meillä on 49 virastoa Euroopassa, joiden kanssa on laadittu Memorandum of Understanding – ja siinä meidän hyvin vakaat normit on siirretty myöskin sitä kautta jäsenvaltioihin. Voin kertoa teille, että tämä ei ole lainkaan helppoa, jos ajatellaan 27 jäsenvaltiota ja 49 virastoa, että kaikilla olisi samanlaiset standardit, jotka hyväksytään. Ja sitten myöskin eturistiriita, käsite ymmärretään Euroopassa hyvin erilaisesti, eri lailla. Ja kuitenkin meillä on nämä 49 Memorandum of Understanding allekirjoitettuna. Ja sitten meillä on vakiodirektiivi tai ohjeet lääkkeiden hyväksymiselle Euroopassa, koko Euroopassa. Se on hyvä tieto, mutta huono tieto on se, että asiantuntijamme loppuvat. Meillä on sellainen järjestelmä, joka on korkean teknologian jäsenvaltioissa olevan käytännön vastaista. Ja meillä on hyvin edistyksellisiä hallituksia, ja jos he nämä hallinnot pyytävät tekemään yhteistyötä teollisuuden kanssa, niin yleensä tiede ja talous tekevät yhteistyötä korkean teknologian maissa ja että siksi lääketeollisuudessa on hyvin vaikea löytää sellaisia Ähm, asiantuntijoita, joilla on korkea taso lääketieteen alalta ja jotka eivät äh, toimi teollisuudessa. Eli en, en halua, että me laskisimme standardejamme, mutta meillä on ongelmia tässä. Ja yhteenvetona haluaisin sanoa, että me olemme kaiken mahdollisen tehneet äh, tähän päivään mennessä, jotta voisimme Euroopan parlamentin kritiikin ottaa huomioon ja jotta myöskin teidän mm, kommenttinne otettaisiin huomioon ja pyydämme, että myönnätte meille vastuuvapauden. Kiitoksia. Dank u. We hebben eh, de kwijting ook uitgesteld om... Eh, Kiitoksia. Me olemme vastuuvapautta lykänneet hiukan, jotta jotta saataisiin vähän jännitettä aikaiseksi ja saisimme lisäinformaatiota. Siitähän vastuuvapauden kohdalla on kyse. Kiitän kummankin viraston edustajia näistä esityksistä. Me olemme jo päässeet eteenpäin. Ja nyt herra Osi tilintarkastustuomioistuimesta, olkaa hyvä. Um, thank you very much, Chairman. I'm, uh... Kiitos kovasti puheenjohtaja. On ilo olla täällä tilintarkastustuomioistuimen puolesta ja keskustella näiden kahden viraston vastuvapaudesta. Mitä tulee Sepoliin, parlamentti on pyytänyt, että me tarkastelimme poliisiakatemian monivuotisen suunnitelman. Me teimme näin ja esittelimme työmme tuloksen parlamentille kesäkuussa ajoissa, hyvissä ajoin. Raportti, hyvä puheenjohtaja, aivan kuten Geyer linjasi, on kaiken kaikkiaan myönteinen ja olen yhtä mieltä esittelijän kanssa hänen yhteenvetonsa osalta. Uusi poliisiakatemian hallinnointi on vahvistanut viraston valvontakulttuuria ja sen kirjanpitojärjestelmiä. Todellinen testi tietysti tulee olemaan vuoden 2010 rahoitustilien julkistaminen marraskuussa ja vaikka en voikaan vielä voi muodollisesti paljastaa tämän nimenomaisen tarkistuksen tuloksia, niin uskon puheenjohtaja, että budjetinvalvontavaliokunnalla on kyllä syytä olla ylpeä tästä työstä. Sen ö, poliisiakatemian valvontatoimista. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun meidän täytyy tällä tavalla käsitellä poliisiakatemian vaikeaa menneisyyttä, mitä tulee lääkevirastoon. Me olemme tyytyväisiä niihin muutoksiin, joita hankintamenettelyissä on tapahtunut. Tämähän on ollut kaikkein tärkein syy siihen, miksi me teimme vuotuisessa tarkastuksessamme vuonna 2009 ne ehdotukset, jotka teimme. Haluan kiittää kaikkia läsnäolijoita, virastojen edustajia. Jos teillä on kysymyksiä, niin toivottavasti voin vastata. Kiitos. Thank you. Thank you. Monet kiitokset. Yksi puheenvuoropyyntö. Kollega Makovei, Fjellner. Ja Rouva Makovei ensin. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Muutama huomio ja kysymys lääkevirastolle. Jos me katsotaan, mitä me kysymme, kun lykkäsimme vastuuvapauden myöntämistä ja mitä viraston pitäisi konkreettisesti tehdä. Ensinnäkin kohdassa 35 odottaa, että johtokunta nopeasti hyväksyy toimintasuunnitelman, jolla voidaan puuttua hallin, hankintojen säännönvastaisuuksiin. Eli toimintasuunnitelma, jolla puututaan hankintojen säännönvastaisuuksiin. Se, mitä parlamentti sai vastaukseksi, ei ollut toimintasuunnitelma. Siinä on vain luettelo ja hankintasuunnitelma. Siinä on lueteltu sopimuksia, joita virasto aikoo solmia, mutta ei mitään siitä, miten oikaistaisiin näitä hankintamenettelyjä. Ja toimintasuunnitelma olisi pitänyt hyväksyä myöskin johtokunnassa. Sen toiseksi kohdassa 31 pyydämme, että virasto toimittaa sisäisiä tilitarkastuskertomuksia vuodesta 2007 eteenpäin kesäkuuhun, kesäkuun loppuun mennessä, eli 2007, 2008, 2009, 2010. Me emme saaneet näitä kertomuksia me saimme ainoastaan luettelon, jossa oli suositus sellaisen kuin viraston ne näkee näistä kertomuksista. Eli mielestäni tämä toiminta, nämä kaksi asiaa ovat nyt ongelmia. Ja no sitten kolmas kohdassa 26, eturistiriidat. Ja me Kysyimme, miten tätä on pantu täytäntöön, tätä uutta politiikkaa ja uusia sääntöjä, ja pyysimme, että saisimme yksityiskohtaisen selonteon asian kehittymisestä. Me emme saaneet mitään vastaukseksi. Me saimme kopion kirjeestä, jonka virasto oli lähettänyt jäsenvaltioihin ja selittänyt jäsenvaltioille uuden menettelyn eturistiriitamenettelyissä. Eli tämä asia kuuluu nyt jäsenvaltioille. Niiden pitää tarkistaa näiden asiantuntijoiden mahdolliset eturistiriidat. Eli mitään vastausta ei parlamentti taaskaan saanut. Tämä on siis kaksisivuinen kirje, jonka virasto oli lähettänyt 27 kappaleena – Sitten kohta 23. Halusimme tietoa siitä, miten asiantuntijat ja henkilöstö, joka käsitteli huumekysymyksiä, kysymme, miten heidän eturistiriitansa oli selvitetty. Virasto lähetti kirjeen tästä, mutta ei antanut tietoa kuitenkaan tästä asiasta. Millä tavalla henkilöstö ja asiantuntijat, jotka käsittelevät näitä asioita, tarkastettiin riippumattomuuden suhteen. Kiitos. Eh, Kiitoksia, Rova Makovei. Tämä on nyt ihan selvä, herra Pot. Ilmeisesti te ette vakuuttaneet vielä Rova Makoveita, mutta voitte mielellään vastata tähän. Herra Fjellner seuraavaksi. I don't know how... Kiitos. En oikein tiedä, että kuinka monta kertaa me olemme keskustelleet virastosta ja erityisesti poliisiakatemiasta. Mutta kun ajatellaan, kuinka paljon olemme käyttäneet aikaa tähän keskusteluun, niin annetaan tämä nyt olla. Erityisesti sen jälkeen, kun kuultiin tilintarkastustuomioistuimen kommentteja. Jos ymmärsin oikein, niin hyvää työtä, hyvin tehty oikeilla raiteilla, joten hyvä niin. Ja sitten tämä lääkevirasto. Kaikella kunnioituksella makoviille Ehkä meidän tulisi pikemminkin keskustella työryhmissä tästä asiasta, mutta, ja sisäisesti EPPssä, mutta minä äänestin eri tavalla. Minä olen eri mieltä. Minä ja kol- kollegani kyllä olemme tutustuneet näihin virastoihin ja myös ympäristövaliokunnan jäsenet. Jos minä katson nyt keskusteluiden kulkua ja päätöslauselmia, niin kyllä niistä löytyy monia sellaisia asioita, joista me olemme ympäristövaliokunnassa keskustelleet ja joita olemme tutkineet ja tulemme seuraamaan niitä. Ja me olemme jo tulleet johtopäätöksiinkin. Tätä välimiesjuttua nyt ei ole ollenkaan mainittu, josta kuitenkin keskusteltiin täällä budjettivaliokunnassa, joka minusta ei ole ollenkaan relevanttia täällä – mutta ei se nyt ollut mikään syy olla antamatta tiliä vastuuvapautta. Sitten e, eturistiriidat, no se taas sitten suhtautuu välimaastoon tämä keskustelu lopuksi, mutta ei vähäisimpänä tälle valiokunnalle on tärkeää nimenomaan julkiset hankinnat ja niihin liittyvät kysymykset. Mutta kuulen, otan huomioon, otan vaarin siitä, mitä tuomioistuin sanoo. Ongelmia oli. Toivottavasti pikemminkin oli kuin on. Mutta jos nyt vertaan tilannetta, jos nyt ajattelen tätä tilannetta, niin en minä tiedä, onko tämä nyt myöskään syy lykkäykselle. Onko sillä mitään vaikutusta loppujen lopuksi? Minä sanoisin. Minusta. Kohta 21 siinä pyydämme asiantuntijoiden ja henkilöstön riippumattomuutta, jotka käsittelevät erityisiä aineita, lääkeaineita. Tässäkin kohtaa minusta me olemme ehkä menneet hiukan tehtäväkenttämme ulkopuolelle tässä valiokunnassa. Puhumme myös eräästä hyvin kiintoisesta tärkeästä asiasta, josta ehkä voisimme kuulla kommentteja virastolta. Tämä liittyy entiseen johtajaan, joka meni sit, siirtyi sitten yksityiselle sektorilla. Minä pitäisin tätä hyvin epäsopivana. Ehkäpä sen takia, että se loukkaa myös teitä. Mutta henkilöstösäännöissä ei vissiin sanota missään, että näin ei voisi tehdä. Tuskin olisitte voineet estää tätä. Olisi, olisi kiintoisaa verrata sitä meppien toimintaan. Mutta Jälleen kerran en oikein ymmärrä, miksi tämäkään olisi syy lykkäykseen. Olisi kuitenkin kiintoisaa kuulla teidän pohdintojanne tästä koko jupakasta. Mutta jälleen kerran <laughs> lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, kysymys eturistiriidoista. Jos keskustelemme asiasta, niin ainakin ympäristövaliokunnan nä, näkökannalta minä haluaisin, että teillä olisi parhaat asiantuntijat – ja sellaisen henkilön löytäminen, joka ei olisi koskaan ollut tällä alalla, mutta joka olisi kuitenkin asiantuntija, niin kai se on aika vaikeaa. Mihin tämä viiva vedetään? Mihin raja vedetään? En minä halua, että sitten päädytte toisen luokan asiantuntijoiden armoille, jos vedätte rajan ö, siihen, että tärkeä tieto jää rajan ulkopuolelle. Tästä ehkä voitaisiin keskustella. Kysyisin teiltä tämän saman kysymyksen, mutta tältä puolelta. Kuinka takaatte tämän uudistetun eturistiriita julkilausumanne puitteissa sen, että kuinka takaatte sen, että ette sulje pois tärkeitä asiantuntijoita, jotka kuitenkin meidän mielestämme, ympäristövaliokunnan jäsenten mielestä ovat tärkeitä, jotta saadaan turvallisia ja hyviä lääkkeitä. Äh, se on sekin Kiitoksia. Nyt huomaamme, että demokratia toimii, joskaan ei niin paljon parlamentin jäseniä erää ole läsnä, mutta kuitenkin mielipiteiden vaihto tapahtuu organisoidusti ensin herra Pot ja sitten herra Geyer lopuksi. Ja sitten Stavrakakiksen nimessä siis. Ja Herra Potin pitäisi vissiin käyttää puheenvuoro. Sepolin kohdalla ei ole ongelmia. Uh, Kiitoksia. Ajattelimme, että nämä vastaukset eri kysymyksiin olisivat riittäviä, ainakin kun ajatellaan näitä liitteitä. Mutta panen merkille tämän kysymyksen, jonka kuulimme. Virastojen johtokunnalla on ryhmä. Siellä on mukana komission edustajia, ja siellä arvioidaan hankintamenettelyitämme ja niiden muutoksia. Ja tämä tapahtui vasta kesäkuussa, koska meillä oli maaliskuussa johtokunnan kokous. Ja siellä tämä asia käynnistettiin ja tästä päätettiin sitten seuraavassa kokouksessa, joka pidettiin kesäkuun alussa. Meillä on neljä kokousta vuodessa, eli me tarvitsemme tämän ajan järjestää nämä asiat. Mutta tämä on käynnistetty ja se pannaan täytäntöön. Sitten näistä suosituksista olimme tosiaan ajatelleet, että parlamentin jäsenillä on riittävästi luettavaa, kun ajatellaan näitä IMA-kertomuksia 2007, 2008, 2009. Ja me toimitimme teille yhteenvedon näistä parannuksista ja siitä, mitä vielä on tehtävänä sitten eturistiriita. Meillä on ollut aika paljon työtä tehty. Meillä on jo politiikkaa tästä kysymyksestä ja siitä pitäen, kun virasto perustettiin. Aluksi kyseessä oli vain henkilön ilmoitus, ja näin on vielä tänäänkin. Ei meillä ole mitään poliisia tai mitään sellaista. Me luotamme näihin asiantuntijoiden ilmoituksiin ja meidän täytyy luottaa heihin. Ja näin hän kävi kaikkien henkilöiden osalta, jotka olivat Belforexin palveluksessa. Mutta vuonna 2010 tämä nyt enää ei ollut mikään kynnyskysymys virastossa, mutta tästä on puhuttu toisessa kontekstissa, koska kyseessä oli lähinnä ranskalainen tuote. Sitten lopuksi on hankalaa saada huippututkijoita. Ja nyt olemme hyvin kapealla tiellä ja meidän on luotettava virkamiehiin kansallisista lääkevirastoista – Heillä on kokemusta virkamies työstä, eivätkä he ole niin halukkaita tekemään työtä teollisuuden kanssa, eivätkä he halua, että yliopisto pyytää teollisuudelta rahoitusta. Mutta he tekevät kuitenkin läheistä yhteistyötä akateemikkojen ja teollisen tutkimuksen kanssa. Me käytämme hyväksemme akateemikkojen palveluita ja näin voimme varmistaa, että nämä tutkijat lääkealalla eivät tällä hetkellä tai hiljattain ole olleet yhteydessä lääketeollisuuteen. Mutta tämä ryhmä, josta voimme valita, supistuu koko ajan, mitä tiukempia ehtoja sovellamme. Thank you, and Kiitoksia ja sitten annan Gaierille puheenvuoron, joka edustaa täällä kollega Stavarkakista. Siis loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen pohjalta, mitä tilintarkastustuomioistuin täällä esitti, niin uskon voivani sanoa eh, ilman, että ennakoin esittelijää. Voisin sanoa, että että Sepolin kohdalla talousarvion valvontavaliokunta on tehnyt hyvää työtä. Ja sitten nämä huolenaiheet, joita meillä oli, niin ne on suurimmaksi osaksi poistuneet. Ja tilintarkastustuomioistuimelta kuulin myöskin tämän suuntaista, ja sikäli kuin minä olen tähän mennessä saanut tietoa Georgios Stavrakakikselta, niin EMEAn kohdalla mm, on ollut ongelmia ja minusta on mielenkiintoista kuulla, että Memorandum of Understanding on eturistiriidoista allekirjoitettu 49 viraston kanssa. Mitä tulee EMEAn asioihin, niin me emme voi rajoja vetää niin tiukaksi ja olen Fjellnerin kanssa samaa mieltä, että eh, loppujen lopuksi näihin virastoihin, jos ei enää saada eh, sellaisia asiantuntijoita, joista mm, haluta, joista, joille, joista maksetaan, meidän täytyy saada sellaiset työntekijät, joita haluamme ja meidän täytyy huolehtia siitä, että työ toimii ja budjettivalvonnassa täytyy myöskin huolehtia siitä, että virastoissakin budjettivalvonta toimii. Ja pyytäisin, että varjoesittelijä Rouva Makovai tässä kohdin tunnustaisi sen edist- ne edistysaskeleet, mitä on tehty. Ehm, ja toivon, että hän selittää, että nämä heikkoudet, mitä olemme yhdessä todenneet hankintamenettelyssä, että ne on poistettu ja että EMEAn johtaja täällä on selvittänyt, että ajan myötä pyritään ongelmat poistamaan ja minä uskon, että eh, Tavrakakiksen puolesta voisimme sanoa, että me mielellämme haluaisimme saada Emealta vielä aikataulun siitä, että milloin se arvelee ongelmien kaikkien ongelmien poistuneen, mutta mm, minä Uskon, että me emme voi sanoa, että me emme ole nähneet tässä mitään, emmekä usko, eikä, emmekä ole havainneet edistysaskeleita. Öm, on oikein viitata ongelmiin, mutta minä uskon, että jos me korostamme näitä ongelmia ja niiden ratkaisua, niin me olemme oikealla tiellä. Kiitoksia. Näin voin päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitoksia kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Kiitoksia Sepolin ja EMEAN edustajille, Euroopan tuomioist- äh, tilintarkastustuomioistuimen edustajille. Meillä on vielä yksi kohta. Muut asiat, ai ei. Anteeksi, haluaisin Stavrakakiksen mietinnöstä sanoa vielä yhden asian. Hän on luvannut eh, elokuun alussa – luonnoksen laatia ja meillä on ensimmäinen syyskuuta mahdollisuus, tai siihen asti mahdollisuus esittää tarkistuksia ja sitten lokakuussa vielä äänestämme. Ja sitten muissa asioissa Rouva Kresle puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että täällä on jäätävän kylmä. Minä olen jo vilustunut ja minä pyrin täällä todellakin selviämään, voitaisiinko huolehtia siitä, että täällä olisi huomenna sellainen lämpötila, että se sopeutuisi myöskin ulkolämpötilaan ja että ihmiset selviäisivät täältä elossa. Kiitoksia. Ik, ik verdenk, ik verdenk mevrouw Gris, ik verdenk... No rouva Kressle, minä uskon, että te olette nyt hyvin suo...